ei muita kommentteja ole täällä, niin sitten voimme hyväksyä esityslista. Mitään ehdotuksia ei näytä olevan. Ilmoitukseni tässä aluksi menettelytapa. Kuten tiedätte, me teemme yhteistyötä 54 artiklan mukaan valiokunta-aloitteinen 55 tietenkin. Niin, ehkä te olette 56 ja me olemme 54, niin sitten keskiarvo on 55. Ja niin, kiitoksia Viki. Ja toinen tieto. Tietenkin tämä on ollut hyvää yhteistyötä tähän asti ja erityisesti äh, Rova Ford on ollut mukana ja kaksi yhteisesittelijää, edustajat Virkkunen ja Jouvin. Ranskan vaalien jälkeen hän ei valitettavasti ole täällä kanssamme, koska hän toimii vielä aktiivisesti Ranskassa. Ja haluaisin sanoa, että tämän päivän kokouksessa me tarkastelemme tarkistuksia. 462 tarkistusta tehtiin tähän mietintöluonnokseen ja meidän äänestyksemme valiokuntien yhteiskokouksessa pidetään 18. toukokuuta Strasbourgissa, joten meidän pitäisi sitten olla valmiita äänestämään kovan työn päätteeksi kohta kolme eh, kokouksessamme digitaalisten sisämarkkinoiden verkkoalustat, Euroopan mahdollisuudet ja haasteet. Kaksi esittelijää, kuten sanoin, edustajat Virkkunen ja Juvan. Eh, Saannen pyytää, eh, että Rovikki Ford, Ford pitää vielä pienen puheenvuoron tässä aluksi. Um, Kiitoksia Haluaisin hieman esittää kommentteja ja sitten kun on haluaisin myös käyttää puheenvuoron tuohon mietintöön, mutta nyt voitte kyllä jatkaa. We start with the... Kiitoksia. Kuten yleensä, aloitamme esittelijästä, sitten varjoesittelijät ja sitten muut valiokuntien jäsenet saavat puheenvuoron. Ja annan puheenvuoron edustaja Virkkuselle. Hän on ITRE-valiokunnan esittelijä, mutta toisella puolella on herra Juvain. Ehkä voitte sanoa myös jotain herra Juvainin puolesta. Ah, herra Schwab puhuu herra Juvainin puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös yhteispuheenjohtajalle. Hyvät kollegat, kuten puheenjohtaja Busek sanoi, yhteisesittelijä Jyvän valitettavasti ei päässyt tänään paikalle, mutta olemme tehneet tiivistä yhteistyötä viime viikkoina ja olemme tehneet myös hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa tässä verkkoalusta mietinnössä. Kuten sanottiin, 462 tarkistusta esitettiin. Kiitos kaikille jäsenille kummassakin valiokunnassa. Jäsenet ovat olleet oikein aktiivisia tässä prosessissa ja melkein kaikki tarkistukset olivat oikein myönteisiä. Ne korostivat verkkoalustojen etuja, kuten esimerkiksi uusia yritystoimintamahdollisuuksia ja uusia liiketoimintamalleja, joita ne tarjoavat, ja näitä muita etuja, joita ne tarjoavat Euroopalle ja Euroopan taloudelle. Mutta tarkistuksessa tietysti käsiteltiin myös haasteita, joista on keskusteltu myös aikaisemmissa kokouksissa valiokunnissamme. Tähän mennessä vaikuttaa siltä, että Kaikesta vaikein kysymys on vastuu. Kuten tiedätte, meillä on jo tämä verkkokauppadirektiivi, se on oikein hyvä direktiivi ja se kattaa ma- äh, melko monet kysymykset, mutta sellaiset uudet kysymykset, kuten esimerkiksi valeuutiset ja vihapuhe, ovat sellaisia kysymyksiä, joiden kohdalla edelleen pitää tarkentaa sitä, miten niihin suhtaudutaan. Varmasti kaikki ovat samaa mieltä siitä, että ilmaisun vapaus on meille tärkeä arvo. Emme halua minkäänlaista sensuuria internettiin, mutta verkkoalustojen pitää kantaa myös oma vastuunsa. Meidän pitää myös muistaa, että verkkoalustoilla on myös vastuunsa sisällöstä. Meidän on löydettävä oikea tasapaino tämän kysymyksen kohdalla ja varmasti keskustelemme tästä tulevien päivien aikana varjoistelijoiden kesken enemmänkin, sillä tässä kysymyksessä on erilaisia mielipiteitä. Tähän asti olemme tehneet ehdotukset 36 kompromissitarkistuksesta ja valmistelemme vielä kymmentä lisää. Meillä on mm, ollut kaksi varjoesittelijän kokousta, niitä on tulossa lisääkin. Kiitos kaikille palautteesta. Kaikki ryhmät ovat tehneet oikein tehokasta työtä, sillä Työtä on usein paljon, kun kaksi valiokuntaa tekevät yhteistyötä. Pitää koordinoida enemmän poliittisten ryhmien sisäisesti ja poliittisten ryhmien välillä sekä valiokuntien välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että aikataulu on tiukka koko ajan, niin on edelleen, mutta me esittelijänä teemme parhaamme tehdäksemme yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa, jotta saamme kompromissitarkistukset aikaiseksi ajoissa. Yritämme tehdä mietinnöstä mahdollisimman hyvän. Haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä ja kaikkia kummankin valiokunnan jäseniä kaikista tarkistuksista, sillä näiden tarkistusten ja teidän palautteenne ansiosta mietinnöstä tulee varmasti oikein hyvä. Nyt teemme töitä näiden kompromissitarkistusten eteen. Varmasti saamme niiden taakse mahdollisimman laajan enemmistön pääkysymyksissä. Kuten puheenjohtaja sanoi, Äänestys pidetään Strasbourgissa 18. toukokuuta, joten meillä on vielä muutama viikko aikaa vielä tehdä yhteistyötä ryhmien välillä. Odotan innolla teidän kommenttienne ja palautteenne kuulemista tässä valiokuntakokouksessa. Kiitos. Kollega Schwab. Kiitoksia kollega Schwab, kollega Syvänin puolesta IMKO-valiokunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen saanut tietoja ja muistion kollega Philip Syväniltä, joka kuten että ei voi tänään olla paikalla täällä Ranskan eilisten vaalien takia. Hän äh, haluaisi halusi lähettää minulle joitakin kommentteja, jotka esittelen teille nyt. Ensinnäkin hän haluaa kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön tekemiseen ja kuten eh, Henna Virkkunen sanoi, tässä on tehty työtä, jossa on löydetty ratkaisuja, jotka perustuvat kompromisseihin. Nämä nyt eivät ole kokonaisuudessaan vielä aivan selviä suurilta osin. Eh, on eh, mahdollista löytää kompromisseja. Filippi on hieman miettinyt ensinnäkin näitä tarkistuksia, jotka liittyvät avainkysymykseen, kuten esimerkiksi verkkoalustojen määritelmään. Tarvitaanko määritelmää? Jos kyllä, niin miten tähän päästään? Toiseksikin Täytyykö miettiä näiden verkkoalustojen vastuujärjestelmää, joka tällä hetkellä löytyy sähköisen kaupankäynnin direktiivistä? Kolmanneksikin, miten voidaan paremmin taata kuluttaja, parempi kuluttajansuoja ja samoin kaikkien verkkotoimintojen oikeusvarmuus ja avoimuus. Neljänneksi, miten voidaan määritellä tämä, mitä komissio kutsuu tasapainoiseksi sääntelykehykseksi, jossa otetaan huomioon myös esimerkiksi itsesääntely ja tällainen täsmäpuuttuminen tarkasti määriteltyihin asioihin ja miten sitten tämä reilu pelikenttä ja se, että vältetään näitä epäsopivia toimintamuotoja ja turvataan ne, jotka käyttävät näitä verkkoalustoja. No, näitä äh, kysymyksiä esitettiin komission esittämän tekstin jälkeen 10. toukokuuta komissio tulee omat johtopäätöksensä esittämään. Näin ollen nyt parlamentin täytyy toimia niin, että se pystyy oikea-aikaisesti vaikuttamaan komission työhön. Tämän vuoksi Filip, niin kuin kollegamme Henna jo sanoikin, työskentelee sen puolesta, että löydetään tässä vahva kanta parlamentille niin, että loppujen lopuksi päästään sitten tasapainoon komission ehdotustenkin suhteen. Niitä täytyy olla käytännönläheisiä, joustavia ja tässä kontekstissa myös hyödyllisiä liiketoiminnalle. Ja näiden täytyy olla oikealla tiellä niin, että sääntelyä ja sitä lainsäädäntöä, jota Euroopan unionissa on, sitä noudattavat ja kunnioittavat kaikki toimijat. Kiitos. uh... Kiitoksia oikein paljon kummallekin teistä, Itrasta ja Imkosta nyt varjoesittelijät. Ja ensin pyytäisin SNDn varjoesittelijöitä kummastakin valiokunnasta. Blanco Lopes, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä käytän puheenvuoron myös IMKO-kollegani Sergio Gutierrezin nimissä, joten pyydän hieman ajan suhteen joustavuutta. Haluaisin aluksi tässä korostaa sitä, mitä niin toverini kuin minäkin ensimmäisessä keskustelussa toimi jo esille, kun keskustelimme tästä mietintöluonnoksesta. Tässä yhteisesittelijät esittivät hyvän asiakirjan, mutta siinä oli perustavanlaatuinen puute, eli digitaalitalouden yhteiskunnallinen ulottuvuus. Siihen ei millään tavalla puututa. Kuka tahansa, joka lukee tätä mietintöä, näyttäisi siltä, että missään näissä verkkoalustatoimissa ei ole työntekijöitä mukana tai, tai sellaista osiota, että jossa yksi tai useampi osapuoli on verkkoalustojen kautta yhteydessä toisiinsa. Kun ajatellaan esimerkiksi näiden tahojen omia verkkopalveluja tai kolmansien, maiden, kolmansien tahojen verkkopalveluja, Tämä on siis mietintöluonnoksen kohdasta seitsemän löytyvä teksti. Ja sama, sama ongelma jatkuu edelleen, kun neuvotellaan näissä tarkistuskompromisseissa. STn tarkistuksessa esitetään meidän poliittiset prioriteettimme. Tässä on neljä tärkeintä prioriteettia. Ensinnäkin lainsäädännön tarve. Haluaisin korostaa sitä, että yksityiskohtaisesti muiden ryhmien tarkistusten osalta voidaan nyt vetää se johtopäätös, että se keskustelu, jota, keskustelu, jota nyt käydään tarkistuskompromissien osalta, on kaksisuuntainen. Ne, joiden mielestä nykylainsäädäntö jo kattaa kaikki verkkoalustat verrattuna esimerkiksi SCT-läiset, jotka ovat sitä mieltä, että tässä on paljon harmaita alueita ja puutteita. Vielä haluaisin korostaa sitä, että täällä parlamentissa me olemme jo käyneet laajaa keskustelua asiantuntijoiden, akateemisen maailman edustajien, komission asiantuntijoiden ja digitaalimarkkinoiden työryhmän kanssa 22. maaliskuuta ajatellen uutta direktiiviä näistä välitys- ja verkkoalustoista – joka kattaisi tämän luonteenpiirteen, joka on verkkoalustoilla yleensä, kun ne toimivat. Meidän ryhmällemme on selvää se, että pelkällä itsesäätelyllä ei voida olemassa olevia lainsäädännöllisiä puutteita kattaa, ja tämä johtaa epäsopivaan kilpailuun verrattuna perinteisiin aloihin. Ja tässä on myös varsin epäselviä verotussääntöjä. Näin ollen Euroopan unionin täytyisi digitaalitalouden kehitystä viedä eteenpäin sillä tavalla, että sitä voidaan tasapainoisesti ja yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisesti sekä kestävällä tavalla edistää. Näin me ollen pyydämme komissiolta määritelmää Euroopan unionin tasolla verkkoalustoista. Ja tähän täytyisi liittyä myös sellainen luon, luokittelu, jossa tulisi esimerkiksi nämä fyysiset toimet ja virtuaalipalvelut tai välittäjätoimet ja sitten verkkoalustat, jotka osallistuvat avoimella, laajemmalla tavalla markkinoille. Mitä tulee sitten sosiaalisen ulottuvuuden? Euroopan työmarkkinat ovat kehittyneet epätyypillisiin työpaikkojen suuntaan. ajatellen nyt vaikka täsmätyötä, itsenäisten ammattiharjoittajien työtä ja niin edelleen. Ajatellen myös näitä verkkoalustoja. Näin ollen meidän täytyy taata se, että ne työntekijät, jotka käyttävät verkkoalustoja, heillä on hyvät työolosuhteet. Sitä paitsi tällä hetkellä aivan liikaa suuntauksena on käyttää käyttää taloudellisesti riippuvaista itsenäistä työntekijää mallina verkkoalustatyössä. Komission täytyy miettiä, millä tavalla EU-lainsäädäntöä voidaan soveltaa digitaalimarkkinoihin työasioissa. Ja täytyy varmistaa se, että lainsäädäntöä kunnioitetaan asianmukaisesti. Ryhmämme on sitä mieltä, että tässä täytyy investoida koulutukseen ja innovaation. Tämä on välttämätöntä, jotta Euroopan unioni voi kilpailla menestyksekkäästi maailmanlaajuisilla markkinoilla samalla pitäen kiinni korkeasta ja tasapainoisesta työllisyystasosta. Ryhmämme on lopuksi vielä äärimmäisen sitä mieltä, että tässä on myös verotuksellisia vaaroja, vaaroja. Näin ollen me vaadimme, että kaikki palveluja, va, vertailtavissa olevia palveluja tuottavat yritykset noudattavat samanlaisia verosääntöjä, joko verkossa tai verkon ulkopuolella toimivat. Ja digitaalisten yritysten täytyy maksaa veronsa siellä, missä ne saavat taloudellista voittoa toimistansa. Ryhmä on sitä mieltä, että on sellaisia verkkoalustoja, jotka ovat aktiivisempia kuin pelkästään välittäjänä toimivia. Näin ollen nykylainsäädäntö ei ole riittävää ja olemme esittäneet muun muassa tarkistuksen, jolla voitaisiin luoda tällainen nopea menetelmä niin, että voidaan puuttua sellaiseen sisältöön, jolla loukataan tekijänoikeuksia ja samalla otettaisiin jäljitettävyys kysymys myös huomioon tarkistuksessa me vaadimme myös siis tarkistuksessa 242. Pahoittelen puheenjohtaja, koska puhun myös tässä kollegani nimissä. Äh, kuusi minuuttia teillä on melkein jo mennyt. No ihan muutama juttu. 242, 255, 257. Vaadimme, että verkkoalustat o, ver, tässä annetaan käyttäjille mahdollisuus myös paljastaa väärät tiedot tai laiton sisältö, jota löytyy näiltä verkkoalustoilta. Kiitos. Kiitoksia Esärän puolesta. Meillä on kaksi eh, varjesittelijä Imkosta Daniel Dalton. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I'm... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun eh, eh, kummankin varjoesittelijän puolesta. Van Bossilt ja Dalton, joten minäkin voisin olla kuusi minuuttia, jos olenkin tyytyväinen. Kuten varjoesittelijöiden kokouksessa on käyty ilmille, niin me haluamme saada myönteisen vaikutuksen tälle alalle. Me emme halua päällekkäistä lainsäädäntöä, jos vain mahdollista. Meidän on katsottava, että onko sovellettu olemassa olevaa lainsäädäntöä oikein, mutta ei välttämättä ole niin, että verkkoalustat eivät sovi olemassa oleviin äh, sääntöihin, koska niillä on uusia liiketoimintamalleja. Emme ole samaa mieltä tästä aloitteesta. Emme ole myöskään sitä mieltä, että on epäreilua kilpailua, koska monet verkkoalustat ovat onnistuneet huolimatta äh, niistä säännöistä, joita olemme kehittäneet äh, olemassa olevien toimijoiden suojelemiseksi. Joten myös jotkut kommentit, joita täällä on tehty, sosiaalista polkumyynnistä. Internet on demokratisoinut maailmaa enemmän kuin melkein mikään muu. Se antaa kuluttajille ja työntekijöille voimaa enemmän kuin mikä muu asia. Tämä on hyvä asia. Tämä on hyvä asia työolosuhteille, koska se antaa valtaa työntekijöille, se ottaa sitä pois työnantajilta. Ei tarvitse huolestua johtua siitä, että he ovat yhdeksästä viiteen töissä kaikki päivät loppuelämäänsä. Heillä on mahdollisuus suunnitella oma elämänsä. Ja ihmiset, joilla ei ollut valtaa aikaisemmin, voivat luoda uraa. YouTube-tubettajat ja pelisuunnittelijat. Tämä on hyvä asia ja vasemmisto pitäisi ottaa se huomioon mielestäni. Sitten verkkoalustojen määritelmästä me emme näe tarvetta tai mahdollisuutta luoda eh, tarkka, kaiken kattava eh, määritelmä. Verkkoalustat pitäisi säädellä, kuten nytkin, alakohtaisesti ei ole relevanttia tai tärkeää määritellä, mikä on verkkoalusta ja mikä sitä ei ole. Olemme esittelijä muiden kollegojen kanssa samaa mieltä siitä, että on hyvä helpottaa eurooppalaisten verkkoalustojen kasvua, mutta se on tehtävä niin, että Euroopasta tulee hyvä paikka kaikkien verkkoalustojen kukoistaa. Ei pitäisi käyttää protektionistisia toimia. Se hyödyntää vain olemassa olevia toimijoita, jotka usein eivät ole eurooppalaisia. Meidän tulisi myös vahvistaa kuluttajan suojaa. E, vastuukysymysten suhteen meidän täytyy olla hyvin verovaisia. Tietenkin on noudatettava eurooppalaista lainsäädäntöä, mutta välittäjät ovat erittäin tärkeitä internetin avoimuuden suhteen, oikeusvarmuuden ja innovaatioiden suhteen ja kaikenlaiset toimet välittäjien vastuusta sähköisen kaupankäynnin direktiivissä, niiden täytyy olla teknologisesti neutraaleja ja tulevaisuuden kannalta avoimia. Ja kun katsotaan niitä tarkistuksia, miten voimme kasvattaa ja luottaa luottamusta, mutta täytyy muistaa, että jos verkkoalusta menettää luottamuksen, se menettää myös liiketoimintaansa. Tämä on yksi hieno asia digitaalisessa taloudessa ja myös äm, tässä yhteistyötaloudessa standardeista, siirrettävyydestä, rajat ylittävistä eh, virroista, päästä ne ovat tärkeitä asioita yrityksille ja se, että luodaan menestyksekäs sääntelypuitteista ei pelkästään Euroopassa, vaan myös suurten kauppakumppaneiden kanssa eh, ympäri maailmaa on tarpeen, jotta Eurooppa voi hyötyä rajat ylittävistä virroista tulevaisuudessa. Eh, kompromissi tarkistusluonnokset on ja tunne on erittäin hyvä pohja jatkokeskusteluille. Kiitoksia, että olemme päässeet tähän vaiheeseen. Haluan kiittää esittelijöitä siitä. Tämä on ollut jo vaikea prosessi. Tietenkin meillä on vielä vähän tietä kuljettavana, että saamme kaikki mukaan, mutta olen vakuuttunut siitä, että tämä tulee onnistumaan lähiviikkoina. Kiitoksia näistä kommenteista. ALDE ryhmän ja valiokunnan, siis ALDE-ryhmän ja kummankin valiokunnan puolesta eh, edustaja Kallas. Kiitos, eli puhun kummankin esittelijän puolesta, eli kuusi minuuttia puheaikaa, kiitos, sillä tiedän, että olette tiukka puheajan suhteen. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä työstä tämän mietinnön eteen ja kiitos näistä kahdesta kompromissisetistä, jotka on jo saatu ja joiden eteen tehdään nyt työtä. Näissä kompromisseissa on paljon myönteistä, sillä niissä tunnustetaan verkkoalustojen rooli mahdollisuuksien luojana sekä kansalaisille että yrityksille. Meidän pitää katsoa tiettyjä kysymyksiä yritysten välisissä suhteissa, esimerkiksi mitä tulee avoimuuteen tai esimerkiksi yksipuoliset muutokset maksuissa tai verkkokauppaehdoissa. Tämä on erityisen tärkeää pienille ja mikroyrityksille, sillä ne tarvitsevat verkkoalustoja kehittääkseen liiketoimintaansa. Meillä on erimielisyyksiä edelleen useista kompromissitarkistuksista. Ensinnäkin ALDE haluaisi, että katsotaan sääntöjen noudattamiskysymyksiä ennen kuin pyydetään lisälainsäädäntöä monia lainsäädäntötekstejä päivitetään tällä hetkellä, joten meistä olisi parempi, jos tässä mietinnössä pyydettäisiin uutta lainsäädäntöä vain, jos on selkeitä ongelmia, jotka pitää ratkaista. Ja lisäksi meidän mielestämme ei tässä nyt tarvitse puuttua EUn kilpailulainsäädäntöön verkkoalustojen kohdalla. Tietysti pitää katsoa, miten uudet liiketoimintamuodot muokkaavat markkinoita näillä, näinä digi- aikoina pitää katsoa myös tietojen vaikutuksia ja tietysti pitäisi saada enemmän tai nopeammin päätöksiä tehtyä, mutta meidän mielestä ei pitäisi tässä ryhdytä mitenkään kokonaan tarkistamaan EUn kilpailulainsäädäntöä. Ja kolmanneksi meille on vielä ongelmia vastuukysymysten kanssa. Tässä on useita kohtia, jotka viittaavat aina samaan asiaan ja käyttävät eri käsitteitä. Tämä luo hämmennystä sen suhteen, mitä me vaadimme komissiolta ja mitä verkkoalustoilta. Näissä kohdissa käsitellään verkkoalustojen vastuuta vain yritysten kannalta, sellaisten yritysten kannalta, joilla on teollisia tekijänoikeuksia puolustettavana, mutta tässä ei käsitellä kuluttajien näkökulmaa. Niin eikä tämä ole mikään pikku asia. Tässä on kyse ilmaisun vapaudesta ja tietojen, tietosuojasta. Ensinnäkin, minkälaista, minkälaista sisällöstä verkkoalustojen pitäisi olla vastuussa, jos me pistämme itsemme yritysten kenkiin ja yritysten pitäisi sitten ryhtyä miettimään, mikä on haitallista, niin ehkä olisi helpompi sanoa yrityksille, että lopettavat vain liiketoimintansa. Poliitikkoinahan me tiedämme todella hyvin, että me emme voi tällaista, tällaista lähteä vaatimaan. Meitähän, meitähän kommentoidaan myös verkkoalustoilla, joten kuka määrittää siis mikä on haitallista sisältöä. Minun ryhmäni tukee määritelmää laittomasta sisällöstä, sillä tästä on jo sääntöjä. Jos on laitonta sisältöä verkkoalustalla, niin se pitää poistaa. Sitten ennaltaehkäisevät toimet Eli pitäisi yrittää hait, ennaltaehkäistä, ennaltaehkäistä siis haitallisen tai laittoman sisällön ilmestymistä. Tästä on jo sääntöjä. Ja kyse on esimerkiksi siitä, e, että, että voidaan poistaa pääsy sellaisilta, jotka ovat toistuvasti luoneet haitallista sisältöä, mutta me emme halua mitään kaiken kattavia sääntöjä tähän kaiken kattavasta monitoroinnista. Me emme halua sensurointia verkkoon, sillä alku, algoritmit eivät erota, mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on ironiaa esimerkiksi ja mikä ei. Use, useat verkkoalustat eivät ole eurooppalaisia, vaan esimerkiksi amerikkalaisia, venäläisiä tai kiinalaisia, niin mietin vain, miksi miksi esittelijät pyytävät näitä ei-eurooppalaisia verkkoalustoja seulomaan sisällön eurooppalaiselta Euroopasta ilman minkälaisia takeita. Kyllä meidän mielestämme pitäisi antaa enemmän oikeudellista varmuutta yrityksille, mutta myös kuluttajille. Me emme halua tukea minkälaista sanamuotoa, joka kyseenalaistaisi verkkokauppadirektiivin puitteet. Kiitos. Kiitoksia Michelle Raimon vihreistä ja myös ITRE-valiokunnasta. Anteeksi, siis Julia Reda puhuu meidän ryhmämme nimissä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten kollega tuossa toikin esille, minä puhun tässä molempien valiokuntien nimissä. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä tästä toisesta kompromissitarkistusten ryppäästä yleisesti ottaen tämä toinen rypäs pitää sisällään monia sellaisia asioita, jotka meille kyllä sopivat verrattuna ensimmäiseen tarkastusrypäseen. Siinä on vielä avoinna olevia ongelmia paljonkin. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että jotta tämä mietintö toisi lisäarvoa, pitäisi keskittää sellaisille alueille, joilta komissio ei ole vielä esittänyt lainsäädäntöä. Näin ollen ei, meidän mielestämme ei ole hyödyllistä ottaa tähän kohtia AVMS-direktiivistä Eri toten ajatellen vastuukysymyksiä on jälleen kerran tärkeää korostaa sitä, että sähköisen kaukokäynnin direktiivin täytyy olla pohjana kaikille pohdinnoillemme. Ja olen iloinen siitä, että esittelijä toi esille sähköisen kaukokäynnin direktiivin merkityksen internetympäristölle. Eritoten emme tue mitään viittauksia valvonnan vahvistamiseen, koska olemme sitä mieltä, että tämä lyö päin kasvoja niin sähköiselle kaupankäynnille kuin myös eu tuomioistuimen tapauslainsäädännölle, joka on tuonut esille se, että tällä tavalla valvotaan, kun valvotaan, loukataan esimerkiksi yksityisyyden suojaa ja niin edelleen. Ajatellen nyt uusia haasteita, vihapuhetta ja vääriä uutisia. No, joissakin jäsenvaltioissa, tai jäsenvaltioissa on jo keskusteltu tässä ja joissakin jäsenvaltioissa on yritetty luoda lainsäädäntöä, mutta perustavanlaatuinen ongelma, joka on kansallisella tasolla identifioitu näissä keskusteluissa, on se, että suurin osa vihapuheen ja väärien uutisten viesteistä eivät ole laittomia jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti. Euroopan neuvoston jäsenten mukaisesti vain 15 prosenttia eh, niin kutsutusta vihapuheesta on laitonta kansallisen lainsäädännön mukaisesti. En ole vakuuttunut siitä, että vastuukysymys on oikea väline tässä eh, tarttua tähän, koska jos sisältö ei eh, alun alkaenkaan ole laitonta, on vaikea vaatia verkkoalustoja puuttumaan. Tähän olisi parempi miettiä jäsenvaltioiden tasolla rikoslainsäädännön sopivuutta. Sitten perustavanlaatuinen ongelma, joka liittyy siihen, että tässä on erityyppistä sisältöä mukaan lukien laitonta sisältöä, ja tämä saattaa valtaa erilaisia lähestymistapoja, ja tässä mielessä lainsäädäntöaloitteet tällaisesta ilmoitus- ja poisto toiminnasta voisi olla parempi, niin että verkkoalustat tietävät, mitä velvoitteita niillä on minkin, minkäkinlaisen sisällön osalta, esimerkiksi vihapuheen ja väärien uutisten osalta. Liittyy, tähän liittyy kysymys, onko se laitonta sisältöä vai vain sellaista, jota ei haluta. Sitten tekijänoikeuksien rikkominen tässä Tärkeintä on se konteksti, jossa tätä käytetään. Sovelletaanko silloin tekijänoikeussäännöksiä, eikä ole mitään automaattisia välineitä, joilla tämä määritellään. Sitten on muitakin tapauksia, esimerkiksi lasten hyväksikäytön kuvien poistaminen. Ei tietenkään haluta tiedottaa sille, joka nämä on ladannut sinne, että kuvia on vedetty pois sieltä, koska ei haluta puuttua lainvalvontaviranomaisten toimiin tässä. Kun taas sitten tekijänoikeus rikkomuksissa ehdottomasti täytyy kuvien tai sisällön lataajaa, lataajalle ilmoittaa tästä tilanteesta. Täytyy olla tietyt menetelmät, jotta voidaan ilmoitusten ja poiston osalta toimia ja samoin täytyy myös sitten tällaiset valitusmenetelmät luoda tähän. Nykykompromissitarkistusesityksessä on vielä yksi ongelma. Sattumavaraisesti joissakin kohdissa useampaan otteeseen mainitaan tiedon omistajuus. En tiedä, pitäisikö tämän olla vastaus komission esittämälle avoimelle kysymykselle tiedonannossa aikaisemmin tänä vuonna, kun puhuttiin yhteenliittymisestä. Tässä oli kuusi erilaista optiota ajatellen konetuotettua dataa, ja vain yksi niistä oli se, että otettaisiin mukaan tällainen data ownership right. Tämä on väärä lähestymistapa meidän mielestämme, ja tässä pitäisi olla erityinen lähestymistapa ajatellen tiedonantoja ja sitä, mikä, mikä rooli on parlamentilla. Haluammeko me esimerkiksi tukea default-kontaktisääntöjä konetuotetun tiedon osalta ja miten puututaan tässä kontekstissa tietojen omistajuuteen sen sijaan, että vain mainitaan, että tästä on keskusteltu ilman, että tiedetään ollaanko yhtä mieltä tästä konseptista. Sitten vielä avoimuus yritysten välisissä suhteissa, samoin kuin reilut toimintaedellytykset. Tämä on hyvä lähtökohta. Olemme pitkälti yhtä mieltä esittelijöiden ottaman linjan kanssa, mutta kokonaisuudessaan tässä on vielä paljon tehtävää kompromissien kanssa niin, että voisimme kokonaisuudessaan olla tyytyväisiä niihin. Kiitos. Kiitoksia näistä kommenteista. Tähän päättyy varjoesi- päättyvät varjoesittelijät ja nyt voin varmaan antaa puheenjohtajuuden Vicky Fordille Inkon puheenjohtajalle. Meillä on tässä vielä muutama ihminen. Ensin Nikola Dantti. Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhyesti. Haluaisin jakaa kanssanne muutamia ajatuksia. Minun vaikutti kovasti se, että tämä vastuukysymys myös esittelijä on nostanut se voimakkaasti esiin. Mielestäni tämä on se suuri haaste, joka meillä on edessämme. Meillä on edessämme maailma, jota emme tunne täysin, joka on monimutkainen ymmärtää, mutta joka kuitenkin vaikuttaa joka päivä elämäämme. Meidän ei pidä tehdä sitä virhettä, että ja, erotamme ne eh, säännöt, jotka perinteisellä eh, liiketoiminnalla on sähköisestä liiketoiminnan säännöistä. Digitaalisen talouden tulevaisuuden kannalta ja näiden verkkoalustojen uskottavuuden kannalta se on tärkeää. Me tarvitsemme enemmän sääntöjä, me tarvitsemme parempia sääntöjä. Ja kun puhutaan sähköistä kaupankäynnistä eh, ja siihen liittyvästä direktiivistä, niin sekin on tärkeää. Kuitenkin siinä käsitellään eh, tavarakauppaa, ei palveluita, eivätkä, eikä se kata kaikkia niitä asioita, jotka verkkoalustat kattavat. Verkkoalustat kattavat useita elämämme osa-alueita. Meidän täytyy huomioida se, että jotkut verkkoalustat ovat syrjäviä liittyen kansalaisiin. Katsokaa Yhdysvaltoihin. Tämä on yksi niistä aiheista, joita siellä keskustellaan. Verkkoalustat ovat siellä kehittyneempiä ja nyt keskustellaan siitä, miten verkkoalustat voivat olla osa syrjintää tietyille yhteiskuntaluokille. Meidän tulee myöskin puhua verkkoalustojen vastuusta, kun ajatellaan niitä uutisia, joita ne julkaisevat. Toimituksellista vastuusta on puhuttava. Tässä on kyse myös vapaudesta ja politiikasta. Me tiedämme, että monet toimet, poliittiset toimet tapahtuvat verkkoalustojen kautta ja ne vaikuttavat demokratiaan. Meidän täytyy olla hyvin vastuullisesti toimia tässä ja äh, kantaa täysin vastuumme ja hyödyntää myös täysin ne mahdollisuudet, joita verkkoalustat tarjoavat. Vastuu on tärkeä kysymys kaikessa taloudellisessa toimissa. Kiitoksia kuitenkin esittelijälle kaikesta. Kiitos. To be back. Kiitos oikein paljon niin olla täällä, täällä taas. Verkkoalustoihin kohdistuu paljon paineita, sillä ne tarjoavat uudenlaisia palveluita ja tavaroita. Nämä tarjoavat myös kuluttajille paljon valinnanvaraa ja, ja hintakilpailua, mutta Euroopan osuus verkkoalustoista on todella alhainen ja meidän pitää todella kiinnittää tähän huomiota, jos haluamme saada kiinni amerikkalaiset ja aasialaiset kilpailijamme. Tuen tarkistuksia, joissa on kyse PK-yrityksistä. Ennen kaikkea, kun puhutaan siitä, että tarvitaan on, ö, pätevyyttä ja teknistä pätevyyttä käytettäväksi verkkoalustoihin ja olen myös tyytyväinen näihin vastuusääntöihin sekä teknologian neutraaliutta koskeviin sääntöihin, sillä on tärkeää, että tulevia innovaatioita ei estetä. Sitten verkkoalustojen määritelmästä minä tuen niiden kollegoiden ehdotuksia, jotka sanovat, että että alakohtaisella lainsäädännöllä voidaan parhaiten määritellä verkkoalustat sen sijaan, että luotaisiin uusi verkkoalustojen määritelmä. Kuten aikaisemmissa yhteiskokouksissa sanottiin, nämä verkkoalustat tai jotkut verkkoalustat tarjoavat infrastruktuuria ja jotkut taas palveluita. ja Jos nyt yritetään etsiä yksi koko sopii kaikille ratkaisuja, niin se vaikuttaa kielteisesti innovaatioihin ja meidän pitää olla tarkkana, jotta emme vaikuta negatiivisesti innovointiin Euroopassa. Olen tyytyväinen myös tarkistukseen, jotka korostavat verkkoalustojen vastuuta käyttää itsesääntelytoimia estääkseen laillisti, laillista sisältöä ja laillisia tavaroita, mutta kuluttajien oikeuksia ei saa loukata, esimerkiksi oikeutta ilmaisuvapauteen. Monet verkkoalustat ovat ilmaiset huolenaiheensa tästä arviointijärjestelmästä, joka on osa myös mietintöä. Mielestäni on tärkeää, että tällaiset arviojärjestelmät katettaisiin osaksi direktiiviä, joka käsittelee epäsopivia kaupallisia menettelyitä. Kaiken kaikkiaan olen hyvin myönte- hyvin myönteisesti mietintöön ja tuen suurta osaa tarkistuksia. Toivotan onnea esittelijöille ja varjoesittelijöille tämän tulevan työn parissa. Tämä on tärkeää työtä Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Kiitos. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijöitä tehdystä työstä. Koko verkkoalusta talous perus, perustuu siihen luottamukseen, jota kuluttajat tuntevat näitä verkkoalustoja kohtaan. Tänä päivänä on aivan totta, kun kysytään eurooppalaisilta asiasta, niin noin 22 prosenttia luottaa verkkoalustoihin ja yleisesti ottaen internetin. Mielestäni äärimmäisen tärkeää on vahvistaa tätä luottamusta, jota kuluttajat tuntevat. Ja tämähän tapahtuu erilaisten toimien kautta. Osa niistä on täällä tuotu esillekin. Ensinnäkin vastuu ja verkkoalustojen sitoutuminen. Joskus tähän liittyy tiettyjä velvoitteita. Velvoite antaa tietoja kuluttajille ja antaa tietoa oikeuksista, työ, työhön liittyvistä kysymyksistä ja niin edelleen. Ja tässä täytyy myös olla merkittävää yhteistyötä verkkoalustojen ja hallinnon välillä. Mutta haluaisin itse nyt korostaa erästä seikkaa. Eli näitä kommentteja, joita on esitetty verkkoalustoista verkkomaineen parantamiseksi ja selventämiseksi. Minä todellakin vahvasti puoltaisin tällaisia sertifiointi menetelmiä, mekanismeja. Tässähän etsitään tasapainoa, koska meidän mielestämme tärkeää on myös, että tässä ei rikota kasvun ja innovaation dynamiikkaa näiden verkkoalustojen suhteen. Kiitos. Edward Martin. Edward Martin. Merci, Kiitos puheenjohtaja. Mm, herra Pusek viittasi tuohon, tuossa Ranskan vaaleihin, joiden ensimmäinen kierros oli eilen. Me kaikki tunnemme tulokset ja kyllä meidän on tähänkin kiitettävä huomiota ennen kaikkea, kun käsittelemme tällaisia aiheita. Minä puolustan sitä ideaa, että yritetään aina vähentää negatiivisia vaikutuksia, sillä tämä on niin tärkeä aihe. Digitaaliset sisämarkkinat, niitä kyllä puollan, mutta monet kollegat puhuivat tästä haitoista kuluttajille. Tässä pitäisi kysyä myös, mikä, mitkä olisivat edut kansalaisille ja työntekijöille, sillä tämä on yksi niistä syistä, miksi EUta vihataan, jos tässä halutaan vieläkin kovempaa kilpailua, niin kyllä me kyllä tiedämme, miten se vaikuttaa kansalaisiin, mihin se johtaa meidät. Minä sanoisin siis kyllä digitaalisille sisämarkkinoilta, mutta pitää olla tarkkana. Tässä pitäisi tehdä sosiaalisen ja verotuksen harmonisoinnin eteen töitä. Useat usein äh, puhutaan tässä muista asioista, mutta ei esimerkiksi äh, isojen yritysten veronkierrosta. kaikki äh, esimerkiksi teleoperaattoriyritykset ovat siirtäneet toimintansa muualle. Tässä on kyse ennen kaikkea voiton tekemisestä. Se on tässä etualalla ja Kyllä, investoijat aina hake, hakeutuvat rahojensa kanssa sinne, missä on kaikista halvinta. Kiitoksia. Minä haluaisin muutaman yleisen kommentin tehdä. Olen ne joskus sanonutkin. Haluaisin kiittää siitä työstä, mitä tehdään kompromissien suhteen. Tämä kokonaiskuva on tärkeää, että muistetaan, että että tiedetään, että on jo paljon lainsäädäntöä, joka vaikuttaa verkkoalustoihin, joten on erittäin tärkeää, että kaikenlainen lainsäädäntö, mitä pyydämme nyt, sopii yhteen olemassa olevien sääntöjen kanssa. Esimerkiksi me panemme vasta täytäntöön tietosuoja-asetusta, ja yritykset panevat täytäntöön uutta verkko- ja tietosuojadirektiiviä. On erittäin tärkeää, että emme sekoita asioita. Kaiken on oltava selkeä ja jotkut kompromissit eivät anna sitä selkeyttä, mitä haluamme. Meidän on annettava taloudellisille toimijoille varmuus, että ne voivat panna täytäntöön sen lainsäädäntön, jonka olemme juuri hyväksyneet. Mitä tulee välittäjien vastuuseen? välittäjän vastuujärjestelmä, joka ähm, sähköisen kaupansäännin direktiivissä on, on hyvin selkeä. On erittäin tärkeää monille toimijoille, että eh, ne tietävät, mitkä niiden velvollisuudet ovat. Ja Julia Reeda aivan selvästi juuri selitti, mitä vaikeuksia toimijoilla olisi, jos me nyt pyytäisimme eh, niitä ryhtymään eh, siihen, että ne toimisivat äh, asioita vastaan, jotka eivät välttämättä ole laittomia. Meidän on varoittava, että teemme mitään muutoksia tähän välittäjän vastuuseen, koska se saattaisi sitten äm, tuoda epätasapainoa muihin kohtiin ja jarruttaa innovaatiota. Toivon, että että kun teette kompromisseja, katsotte taaksepäin myös, mitä sanoimme tässä Gallasin ja Gebhardin mietinnössä, joka sai niin laajan tuen täältä yhteisvaliokunnalta ja antoi aivan selvän viestin vain vähän yli vuosi sitten. Käyttäkää sitä pohjana ja monet muut asiat, jotka nostin esiin, katettiin myös Nikola Dantin mietinnössä yhteisötaloudesta, joten eh, nämä olivat minun kommenttini. Haluaisiko komissiosta joku puheenvuoron? Olkaa hyvä. Yeah, thank you, Madam Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vielä muistuttaa siitä kontekstista, jossa toivottavasti verkkoalusta politiikka löytyy. Se on osa digitaalisen yhteismarkkinoiden strategiaa tätä ei pidä unohtaa. Me haluamme, että nämä markkinat kukoistavat ja tuovat kaikkia niitä hyötyjä, joita me olemme siltä odottaneet, ajatellen työpaikkoja, innovaatioita ja niin, kasvoja ja niin edelleen. Tämä on lähtökohta. Me haluamme myös uusia eurooppalaisia verkkoalustoja. Täällähän verkattiin alhaiseen määrään eurooppalaisia verkkoalustoja me emme halua luoda sellaista sääntelyä, joka tekee mahdottomaksi uusien eurooppalaisten verkkoalusten syntymyksen, synty, syntymisen, joten meidän täytyy olla varovaisia. Meidän täytyy, te olette täällä identifioineet erilaisia haasteita ja tavoitteita. Me haluamme hyvin toimivat verkkoalustat, jotka luovat hyötyä kaikille yrityksille, käyttäjille, kansalaisille. Me kaikki myönnämme täällä, että nämä verkkoalustat tuovat paljon hyötyä ja samoin myös ymmärrämme, että tässä saattaa tulla myös ongelmia sen takia, että verkkoalustat ovat yhä enemmän tällaisia portinvartioitakin myös markkinoilla tiedon osalta. Esimerkiksi avainsanoja meille ovat luottamus, täällähän se mainittiinkin jo, luottamus liittyy myös avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, samoin reiluun pelikenttään, business-to-business-maailmassa. Tätä tarkastelemme tällä hetkellä. Meidän täytyy myös olla varovaisia olettaessamme eh, tai tehdessämme oletuksia siitä, että molemmat osapuolet voivat eh, toimia bisneksessä yhtä lailla. Meidän ei pidä tässä kurista innovaatiota pois, vaan puuttua todellisiin ongelmiin, mitä tulee vastuuseen – Tämä on erittäin tärkeää, niin kuin täällä on tänäänkin tuotu esille. Tämä laiton sisällö, sisältö, siihen lainsäädäntöä ennen kaikkea tarvitaan. Sähköisen kaupankäynnin direktiivi siinä vaiheessa, kun mennään haitalliseen, vaan ei laittomaan sisältöön, niin ollaan kyllä hieman turbulenteilla vesillä tässä määritelmien osalta. Sitten lopuksi vielä määritelmäkysymys. Aika skeptisesti suhtaudun tähän. Tämä oli tällainen yksi koko sopii kaikille ratkaisu. Tämä saattaa myös osua oman nilkkaan. Meidän täytyy olla varovaisia. Me tarvitsemme haasteiden kohdalla suhteellisia ja hyvin harkittuja ratkaisuja, mutta ei pidä mennä liian pitkälle kuitenkaan. Haluatko tehdä lyhyen yhteenvedon? To start the second half of our... No meidän on aloitettava neljä minuutin kuluttua kokouksemme toinen osio, joten teillä on noin minuutti aikaa. Kiitos puheenjohtaja, kuulostaa hyvältä. Ehkä nyt siis vain kiittäisin lyhyesti kaikkia kommenteista. Hyvää palautetta saimme. Vaikuttaa siltä, että kukaan ei ole vielä tyytyväinen kompromisseihin, joten työtä on vielä edessä. Mutta vaikuttaa myös siltä, että jokainen haluaa oikeudenmukaista kilpailua Euroopassa. Se on päätavoitteemme, mutta tietysti on eri mielisyyttä siitä, minkälaisilla välineillä saamme aikaiseksi oikeudenmukaista kilpailua ja myös avoimuutta verkkoalusta markkinoille. Minusta on tärkeää, että emme ylisääntele Euroopassa, sillä kaikki vaikuttavat olevan samaa mieltä siitä, että kannustamme innovointiin Euroopassa. Minä en ole niin epäileväinen itsesääntelyn suhteen, sillä me tiedämme, että myös perinteiset tiedotusvälineet itse sääntelevät paljon. Ja verkkoalustojen oma, oman intressin mukaista on se, että kuluttajat voivat luottaa verkkoalustoihin, joten itsesääntely voi olla yksi väline. Totta kai meillä on jo paljon olemassa olevaa lainsäädäntöä, joten on tärkeää katsoa sitä, miten sitä pannaan täytäntöön ennen kuin ehdotamme uutta asetusta. Kiitos kaikille kommenteista, ne olivat oikein hyödyllisiä. Odotan innolla yhteistyötä teidän kaikkien kanssanne, jotta lopuksi melkein kaikki voivat olla tyytyväisiä. Kiitoksia oikein paljon sitten, kun äh, sinne asti pääsemme, niin 18. toukokuuta meillä tulee mm, kompromissitarkistusten tarkastelu ja äänestys yhteisvaliokunnassa. Kiitoksia, kiitoksia Rabusek Ja 3G3 meillä on sitten IMKON kokous. Nähdään siellä. Ja me aloitamme minuutin kuluttua tällä samassa salissa. ITRE-valiokunnalla on paljon helpompaa. Kiitoksia.